huomenna, ellei mitään vastalausetta esitetä ennen huomisen istunnon alkamista. Onko täällä puheenvuoropyyntö? Olkaa hyvä. Ja. Meneer de voorzitter, we hebben in de vorige zitting... Herra puhemies, viime täysistunnossa me keskustelimme Venäjästä ja me pyysimme komission puheenjohtajaa ja neuvoston puheenjohtajaa viemään viestin mukanaan, että olisi syytä keskustella Venäjän puolueista, Venäjän vaaleista. Niin saimme kuulla, että yksi puolue Venäjällä ei ole saanut lupaa rekisteröityä. Ja ETYJllä on vaikeuksia lähettää vaalitarkkailijoita. Haluaisin, että me mahdollisimman pikaisesti esittäisimme, saisimme tietoa tilanteesta Venäjällä, että kävisimme keskustelua myös asiasta. Edustaja Svoboda. Kiitos puhemies lyhyesti. Haluan tukea tätä. Puheenjohtajakokouksen velvoite on ja myös kysymys poliittisesta tahdosta, että ulkoasian korkea edustaja tulee heinäkuussa esittämään lyhyen kannanoton, että siitä keskustellaan. Eh, Nyt emme keskustele tästä. Täällä on esitetty pyyntö. Me panemme pyynnön merkille, välitämme sen asiasta vastaavalle yksikölle. Nyt siirrymme esityslistan puheenjohtajakokouksen hyväksymä esityslista 9.6. on jaettu kuultuani poliittisia ryhmiä. Esitän seuraavat muutosehdotukset esityslistaan torstaina 23. kesäkuuta 2011 äänestys Kastlerin mietinnöstä aktiivisesta ikääntymisestä. Tämä lykätään heinäkuun istuntoon. Toinen kohta Tatarellan mietintö traktoreista otetaan suoraan äänestyksiin Tarkistusten jättämisen määräaika on tänään kello 16. Onko tähän huomioita? Ei ole, joten nämä muutokset on nyt hyväksytty. Edelleen seuraavat eh, muutosehdotukset on tehty Täksi päiväksi keskiviikoksi vihreät aleryhmä on pyytänyt, että yhteiskeskustelu talouden ohjausjärjestelmästä jär, kes, tehtäisiin heti Eurooppa-neuvoston keskustelun jälkeen ennen Dessin maatalouspolitiikkaa koskevaa mietintöä. Kukaan ei pyydä puheenvuoroa. Olkaa hyvä. L'onorevole, no? Ettekö haluakaan antaa mitään lausuntoa siinä tapauksessa äänestämme suoraan. Äänet puolesta, tämän muutosehdotuksen puolesta. Äänet vastaan, tyhjiä, hylätty. Eli esityslista säilyy tällaisenaan. Seuraavana menemme torstain esityslistan. GUE-ryhmä on pyytänyt, että siirrettäisiin seuraavaan täysistuntoon tätä talouden ohjausjärjestelmää koskevat äänestykset. Annan puheenvuoron e- edustaja Klutelle. Hän voi esitellä pyynnön. Olkaa hyvä. Niin. Ehdotan, että äänestysyhteiskunnassa, joka oli talouden ohjausjärjestelmään, siirrettäisiin heinäkuun täysistuntoon. Tämä Nekop on pitänyt kokouksen ja on tehnyt muutoksia kompromisseihin, joista on neuvoteltu. Meillä ei ole ollut aikaa parlamentaarikkoina riittävästi tutustua tähän, eikä olemassa myöskään riittävästi käännöksiä. Olemme sitä mieltä, että tässä on kysymys sietämättömästä painostuksesta, jota neuvosto harjoittaa, ja pyydämme teiltä kollegat, että torjutte tämän painostuksen ja hyväksytte ehdotuksen käsittelyn lykkäämisestä? Allora, rispetto a, a questa richiesta... Nyt voisin antaa puheenvuoron yhdelle, joka kannattaa tätä pyyntöä ja yhdelle, joka vastustaa pyyntöä. Kuka kannattaa tätä pyyntöä? Kuka haluaa puhua sen puolesta? Ei kukaan. Kuka haluaa puhua tämän, tätä vastaan? Olkaa hyvä. Mr. Uh, President, Europe... Kiitoksia puhemies. Eurooppa tarvitsee kipeästi vahvaa perustaa eurolle. Tästä paketista on keskusteltu monen kuukauden ajan. Ja 98 prosenttinen sopimus on neuvoston kanssa. Haluaisimme äänestyssä huomenna niin, että Euroopan parlamentti voi ilmaista äänestystahtonsa täällä ja jatkoneuvotteluja neuvoston kanssa tarvitaan, jotta päästään lopulliseen sopimukseen ennen kesää, jotta vahvat perustat saadaan eurolle. Va bene. Prego, onorevole. Kiitoksia. Niin, edustaja, voitte puhua tämän puolesta. Olkaa hyvä. Obrigada, signor presidente. Signor... Kiitoksia, puhemies. Meillä on käsiteltävänä paketti johon on tehty viime hetken muutoksia ECOFIN-neuvostossa. Näitä muutoksia ei ole vielä käännetty eri kielille. On olemassa ainoastaan englanninkielinen versio, tämän olen minäkin nähnyt. Sen kautta emme voi täsmällisesti ymmärtää, mitä on tapahtunut. Olemme nyt niin tärkeiden asioiden edessä, niillä voi olla hyvin vakavia seurauksia maillemme ja kansalaisillemme ottaen huomioon olosuhteet, joissa ihmiset elävät esimerkiksi Kreikassa ja Irlannissa. Ja niin kuin Portugalillekin voi käydä, tästä syystä olemme sitä mieltä, että olisi käsiteltävä tämä teksti paljon varovaisemmin ja pyydämme, että tämä äänestys lykätään heinäkuuhun. Kuka kannattaa tätä pyyntöä? Ja favore. Äänet puolesta. Äänet vastaan. Tyhjiä. Pyyntö on hylätty. L'ordine dei lavori e quindi così fissato. Näin ollen esityslista on nyt vahvistettu ja siirrymme ensimmäiseen kohtaan.